Mes chers collègues, mesdames, messieurs. kollegat, hyvät naiset ja herrat. Me jatkamme kokousta nyt julkisesti. De faire silence. hiukkasen hiljaisuutta. Henkilöt istutumaan ovat tervetulleita. Istuutukaapa hyvin hiljaa. s'il vous plaît. Et nous euh, reprenons donc au point... No niin, sitten kohtaan neljä esityslistalla, joka liittyy keskusteluun suuntaviivoista 2011 talousarvoesityksestä. Ei, puheenjohtaja korjaa. Kohtaan seitsemän menemme. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. Kohtaan seitsemän me menemme. Eli toimitamme äänestyksen Raimer Bögen mietinnä, mietinnöistä ja monivuotinen rahoituskehitys vuosiksi 2007-2013. Pyydän, että keskeytätte keskustelut. Kiitos. No niin. Teillä on kaikilla esitys, äänestysluettelo vielä käännyn. puolen haluaako hän alustaa äänestystä? Danke, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Strategisesta tavoitteesta, jota tällä väliarvioinnilla haluamme noudattaa, sitä on keskusteltu. Olemme yhtä mieltä siitä, että kun otetaan huomioon tilanne mukautuksissa, monivuotisissa rahoituskehyksissä ja mukautukset toimintojen yleisessä budjettisovussa, erityisesti kun otetaan huomioon Lissabonin sopimuksen voimaantulo. Sen vuoksi on tarpeen, että tällainen värimietintö tehdään täysistuntoon, jotta voidaan komissiolle lähettää selkeä viesti ja neuvostolle myöskin lähettää selkeä viesti. Haluaisin vielä sanoa, että kun olin katsonut jälleen nämä tarkistukset läpi, niin haluaisin ehdottaa teille seuraavaa. Olen valmis ottamaan mukaan kaikki tarkistukset sillä ehdolla, että molemmat kompromissiehdotukset A ja B integroidaan pakettiin mukaan. Tarkistus 2 ja 4, niistä luovun. Kohtakorvatarkistuksista ehdotetaan plussaa, ihan niin kuin tarkistuksessa 8 ehdotetaan plussaa. Ehkäpä vielä, jos tämä tarkist- mietintö menisi näin läpi, niin sitten tiistaina Strasbourgin viikolla on pyydetty sitä äänestettävän ja tendenssi on oikeastaan se, että siinä pyydetään komissiota, vaaditaan komissiota arvioimaan poliittisesti näitä teknisiä mukautuksia niin, että olisi enemmän joustavuutta ja että taataan tämä revisiomahdollisuus ja budjettivaatimukset 2013 vuodelle asti saadaan uudelle perustalle ja lisään, että siihen kuuluu vielä oikeastaan myös. Itse siihen vielä tulee, herra puheenjohtaja että komissio lopultakin ottaa vakavasti konkreettisen analyysin siitä, mitä eri hankkeet, jo, joita, me, joita meidän pitää vielä 2013 vuoden mennessä rahoittaa, niin mitä talousvaikutuksia niillä yhteisen budjettiin on. Vain tämä olisi vastuunalaista ja pitkän aikavälin politiikkaa. Tätä, tätä paino, paino, painottaaksemme tarvitsemme tämän välimietinnön. Kiitoksia esittelijälle. No niin, täällä on joukko tarkistuksia, joita esittelijä puoltaa. Voidaanko äänestää yhdessä ryhmänä? Hyvä. Kansanpuolelle sopii. Ei, ei, liberaalit eivät. Siis ei yhtenä ryhmänä. Selvä. Niin, Anne. Mä en... Ihan äänestys tarkistuksesta neljä. Anne pyytää, että erikseen tarkistus neljä. Sopiiko se kaikille muille? No niin. Eli me toimitamme äänestyksen kaikista tarkistuksista, paitsi nelosesta. Kaikki tarkistukset mukaan lukien myös kompromissitarkistukset esittelijältä, paitsi nelonen. Äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kaksi vastaa Tyhjää. Ei tyhjää ääniä. Nelonen. Haluatteko kohta kohdalta? Nelonen yhtenä kokonaisuutena äänet puolesta. Kiitos. Vastaan Kaksi, viisi, seitsemän tyhjää. Kolme tyhjää ääntä. Hyväksytty, niin ikään kiitos esittelijälle. Mietintö on hyväksytty. Ai niin, loppuäänestys tarvitaan vielä. Loppuäänestys. Näin tarkistettuna nyt puolesta. Kiitos vastaan. Kaksi tyhjää. Kaksi vastaan ei tyhjään. Niin kiitos, onnittelut esittelijälle. Ja kuten hän totesin, tämä tulee esityslistalle syyskuun kakkosen täysistuntoon, siis ensi viikolla. No niin. Sitten seuraava äänestys. Seuraava äänestys on herra Kalfinin mietintö kohta 20. Ei, kun anteeksi. Ensinnä, ensinnä meille tulee Olaf ähm, talousarvio, alustava lisätalousarviosta numero 5, siis se liittyy Olafin talousarvion. Esittelijä on sitä jo käsitellyt ja, ja puhun nyt suureni valvonnassa, kuten olen usean otteeseen aikaisemminkin tehneet kyse on ennakoivasta äänestyksestä, niin me toimitamme tämän muille toimielimille, mutta vasta sitten, kun neuvosto on esittänyt kantaansa omasta puolestaan. No niin. Laslo Surjar, haluatko jotain sanoa vai poimiko tuomit äänestyksen suoraan? Ei hänellä ole mitään sanottavaa hänet puolesta. Hän on itse puolesta totta kai. Puolesta. Kiitos. Vastaan. Yksi vastaan tyhjää. Ei tyhjää. Hyväksytty. Yhtä lailla kohta 19. Taloustavat esitys 7. Me olemme siitä pitkään jo puheleet parein otteeseen. Mm, periaatteessa neuvosto pitäisi hyväksyä oma kantansa tämän päivän kuluessa. Eli tämäkin on ennakoiva äänestys. Esittelijä saa puheenvuoron. Uh, very briefly, Mr. Chairman, uh, I think that... Hyvin lyhyesti puheenjohtaja I think that the real success of the parliament and the budget... Mielestäni parlamentti ja budjettivaliokunta niin kiitän teitä, koska te tätä ehdotusta esititte ja muotoilitte tämän toiveen, että tämä budjettikohta olisi, jotta voidaan hallita tätä ongelmaa ja mahdollistaa se, että parlamentin pitäisi ottaa osaa koko pelastussuunnitelmaan. Pahoittelen, että tämä viime, tämä viimeinen teksti lähetettiin vasta tänään, mutta siitä tässä valiokunnassa keskusteltiin monta kertaa ja tietologissa myös. Joten en näe mieltä, siinä, että viivästytettäisiin. Ja nyt voimme olla tässä etupainottajien asemassa. Joten pyydän kollegojen tukea. tukea. Kiitos esittelijälle. Me toimitamme äänestyksen siis tästä lisätalousarvioesityksestä numero seitsemän äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kaksi vastaan. Tyhjää. Ei. Tyhjään ja eli hyväksytty. Samoilla kommenteilla kuin äskenkin todettiin. Sitten kohta 20 asetuksen 1905 muuttaminen. Siinä luodaan rahoitusväline kehitysyhteistyötä varten. Herra Kalfinin lausunto. Teille on toimitettu äänestysluettelo, siellä on viisi tarkistusta. Haluaako valmistelija sanoa jotain? Ei pakkoakaan ole. Eli hän vaikenee. Voimmeko toimittaa äänestyksen yhtenä ryhmänä? Äänet puolestaan. Kiitos vastaan. Kaksi. Tyhjää. Ei tyhjää. Hyväksytty. Kiitos. Loppuäänestys tarvitaan vielä. Kyllä, loppuäänestys vielä. Äänet puolesta. Vastaan. Kaksi. Barbara. Puolesta vai vastaan? Favorevole. Favorevole, eli puolestaan. Siis sama äänestystulos, mikä on loogistakin, erinomaista. Eli kiitokset teille ja nyt voimme mennä siirtoihin. Puheenvuoron saa ensinnäkin herra Surjaan ja sen jälkeen herra Mankka. Oui. Can you specify which? Voisitteko täsmentää? että mistä äänestämme, mistä siirrosta numero 40 Kyllä, erinomaista. Mielestäni tämä on kiireellinen. Pakistan on ja minä tuen sitä. C'est cela. C'est l'aide d'urgence au Pakistan. Kiireellinen apu Pakistanille, kyllä. Ei kun Sudanhan tämä on. 40 on Sudan. Ei, Pakistan, on... No. <laughs> Pakistan Sudan, Pakistan ei nyt ole Sudan, mutta kiireellinen kuitenkin se on. Tuen sitä tosissani. Euh, Kaksi maata, kärsivät erilaisista tragedioista, mutta samaan aikaan kesällä siis kiireellistä tämä on yhtäältä Sodanin kohdalla numero 40 ja myös Pakistanin kohdalla ja se on 49. Ensinnäkin äänestämme 40 hänet puolestaan. Kiitos vastaan. Attention. Tyhjää. Kaksi tyhjää hyväksytty. 49 Pakistanista, ki hätäapu, Pakistanin äänet puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Deux abstentions. Il est également... Sekin on hyväksytty kahdella tyhjällä äänellä. Sitten 36. Herra esittelijä, voimmeko sen tänään hyväksyä, jos olette valmis? Sinon, on l'adoptera une prochaine fois. On le soumettra. No, joskus toiste äänestämme siitä 36 Olaf. Okei. Okay. Donc on le soumet... Eli toimitamme äänestyksen äänet puolesta. Siirto 36. Kiitos. Vastaan. Kiitos ja tyhjää. Hyväksytty. No niin, sitten vielä muut toimielimet. Onko sielläkin äänestys? C8, parlamentti. Onko esittelijä paikalla? Kyllä herra Mankka on tässä vastapäätä esittelijä. Ďakujem, pán predseda. Máme niekoľko transferov. Jeden z nich je C8, parlament. Meillä on muutamia siirroja C8, parlamentti. Kyse on siirrosta. Tässä on pyyntö niin, että korotetaan palkkaluokkaa operatiiviset, operatiiviset kustannuksille matkatoimistolle sitten Suositan, että hyväksytään. Merci. Kiitos. Toimitamme äänestyksen C8 siirrosta parlamentin puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi neljä tarkistusta tilintarkastustuomioistuimelle. Esittelijä. On prevodi e, dvora auditorov. Prvi tässä on neljä siirtoa, jotka liittyvät tilintarkastustuomioistuimeen. Ensimmäisessä kyse on horisontaalista reservistä 5 prosenttia. joka koskee käännösosastoa. Siitä puhuttiin jo viime kerralla ja suositan, että äänestetään puolesta. Très bien. Selvä. Siis Ykkö, siirto ykkönenkö? Ah, ah. Mutta esittelekääpä neljä, kaikki neljä. Siirtoa äänestämme yhtenä ryhmänä. Jasi prevod číslo 2 hovorí o tom, že... Numero kaksi. Kuussa. kuusi tilintarkastuomioistuimen jäsentä lähti pois Kuusi uutta tuli tilalle. Tähän liittyy tämä siirto. Sitten kolmas. Tässä on rakennusten huoltotoiminnasta kyse, ei ole mikään suuri summa kysymässä. Suosittelen puolesta äänestämistä sitten kohta neljä. Tässäkään ei ole kyse suuresta määrärahasta, kokousten tarjoilu, kalusteet. Kyse on säästöistä yhdessä muis, muiden, muiden määrärahan kanssa ja molemmissa kohdissa suositan äänestämistä puolesta. Merci. Erinomaista kiitos. Eli esittelijämme puoltaa näitä neljää tarkistusta, kuten hän esitteli perustelutkin. Eli voimme äänestää niistä yhdessä yhtenä ryhmänä äänet näiden neljän siirron puolesta. Kiitos vastaan. Kaksi tyhjää, ei tyhjää. Nämä neljä tilintarkastustuomioistuimen siirtoa on hyväksytty. Sitten seuraavaksi ETSK. Tässä on kaikkiaan kai kolme. Täällä on 47 artiklan mukainen. Siitä voitteko esitellä kaikki kolme meille? Kiitos. Ano, je tu viac prevodov kvôli tomu, že niektoré sme neodsúhlasili na poslednej schôdzi, ktorá bola... Tässä siirrot perustuvat siihen, että viime istunnossa oli tilanne, kyseessä tilanne ennen taukoa, horisontaalisen ehdotuksen liittyen oli siirtopyytö. Tar- VSAsta on kyse, ja, tai siis alueiden komiteasta ja talous- ja sosiaalikomiteasta käännöskuluista. Minä sain tämän e-mailillä tänään, ja monet teistäkin saivat sen siitä, tiedon siitä, että tässä oli tekninen virhe. Tämä oli esitys kesäkuussa ja suosittaisin äänestämään siirron puolesta. Kyse on siirron puolesta TSK-alueiden komissio. Kaikki riippuu tähän hortaaliseen tarkistukseen, joka liittyy 5 prosentin reserviin käännöksissä. Erinomaista kiitos. Siis varaus tuli esittelijän pyynnöstäkin sitä, paitsi se on nyt hyväksytty neuvostossa. Eli toimitamme äänestyksen näistä kolmesta siirrosta äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kaksi tyhjää. Eli kolme tarkistusta etskiä varten on nekin hyväksytty. No niin, ei kai ole muita siirtoesityksiä muille toimielimille. Eli vielä kaksi äänestystä täytyy toimittaa. Kohta 23 esityslistalla kiinteistöpolitiikka. Rova Holmeyer on esittelijämme. Muistan, että, että yhtäältä meillä oli Tukholman kiinteistön ongelma ja sitten toisaalta kiireellisyyssyistä myös edustuston rakentaminen haittiin tunnetusta syystä rouva Hol, Holmeyer esittelee lyhyesti perustelunsa, hyvä kollega. Okay. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrter Herr Vorsitzender. Herr puheenjohtaja, Tukholmasta aloittaisin. Tukholmasta puhuin jo viime kerralla hyvin yksityiskohtaisesti, joten nyt en sitä enää tee. Ihan vain ydinkohta, jossa oli kyse siitä, että miksi annamme lausunnon tästä. Peruste on siinä, että tässä rakennuksessa, se on varmaan hieno rakennus ja teknisesti paras mahdollinen tehokkuus ja energiatehokkuus ja kaikki mahdollinen, kuitenkin menettelyn aikana tuli tiettyjä sääntöjenvastaisuuksia, koska mon, joidenkin vuosien ajan on tehty sopimus, jossa meillä ei ole mitään mahdollista tehdä päätöstä, että oli äänest... että jos olisimme vastaan, niin olisi pitänyt niin paljon rangaistusmaksuja maksaa, että siis se sulki muut optiot pois. Eli tällainen sopimus, jossa ei meillä ole hyväksyntää eikä myötävaikutusta, niin kun budjettivallan käyttäjä otettu mukaan, niin se on hyvin problemaattinen menettelytapa. 179 artikla siinä ohitetaan, kun parlamentille ei jätetä mitään optioita. Tästä, tästä mielipiteestä pidän kiinni. Ehkäpä Haitin mainitsen myös. Haiti on myös lyhyesti kuvattu tässä. Lisään vielä, että kaikille jäsenille se, että mitään suuria menettelyjä ja tarjouskilpailuja ei voi tehdä, kun kuka siellä pitäisi osallistua, ja se ei nyt kaikki onnistu haitilla. Maanjärjestys tuhosi rakennukset yksinkertaisesti niin, että siellä työntekijät piti osittain palata takaisin Brysseliin ja osittain asuvat hyvin huonossa rakennuksessa ja osin täytyy rakentaa uusia rakennuksia. Mielestäni menettely on ihan oikein ja järkevää, että mitä komissio on ehdottanut, se on käytännöllinen ja Haitin se myös hyödyttää uusi rakennusprojekti, 55 työpaikkaa, kolme miljoonaa euroa rakennuskustannuksia, 50 000 esivalmisteluille ja loppuja tulkkien saanut liian nopeasti beträgt dann 18.000 700. Äh, ich will nicht auf die 18.700 en mene nyt sitten kaikkiin yksittäisiin budjettikohtiin. Kaikki on kunnossa äänestäisin puolesta. Merci, madame le rapporteur. Kiitos esittelijälle. Nämä ovat siis tuhansia, ei miljoonia. Jotkut tulkit täällä tulkkasivat miljooniksi. Yhteissumma 3,7 miljoonaa. Ja. Jaan kyllä. Mutta se yksittäinen kohta oli 18.700, 700 miljoonia. Sjöhtoon. No niin. Herra Hartoon. Voorzitter, een hele korte reactie. Ik uh, lees onder G, the Committee on Budgets should take a decision that is fully... Budjettivaliokunnan pitää tehdä pääsopimus taloushallinnosta Kyllä meillä on ihan hyvää taloushallinto, oli samaa mieltä tästä kohdasta kolme. Sitä pitää parantaa jatkossa, mutta budjettivaliokunta ei voi antaa myönteistä lausuntoa, koska mehän olemme nähneet, että asiat eivät toimi. Esittelijä. Darauf aufmerksam machen. Voisin kertoa kollegalle, että jos hän ei äänestä puolesta, niin syntyy sen verran kuluja kuin jos esimerkiksi puolesta, mutta niitä vastaan ei saada mitään. Deshalb haben wir die Meinung niedergeschrieben. Sen vuoksi on tällainen lausunto kirjoitettu. Äh, no niin, kiitokset. Me toimitamme äänestyksen ensinnäkin myönteisestä näkökannasta koska 79 artikla noudatamme. Tämä liittyy Tukholman virastoon eh, tautien ehkäisy- ja valvontakeskus esittelee puolta äänet puolesta. Nostakaa kättä ylös, jo, jos joku puoltaa. Kiitos ja vastaan. Andreas Sanerhardt onkin sitten tyhjää. Oui, je vous remercie. Donc... Kiitoksia. Eli me päästään, päätämme, että me mitään varsinaista lausuntoa, eikö siis hyväksymme sen, puheenjohtaja korjaa, eikö me hyväksymme sen. Haittista, no Tukholmasta, viime kerralla päätimme, että annamme näkemyksen, ja nyt se on myönteinen. Sitten 179, 109 nojalta on et, päättäneet, että me emme anna tässä Haitissa puolestaan mitään esitystä. Kukaan esittelijän käsityksen kannalla – Sänet puolesta kiitos ja vastaan. Kiitos ja tyhjää. Yksi tyhjää ääni. Näin on siis päätetty. Emme noudata 179 artiklaa. Haitin edustustoa. Collègue, alors, les votes sont terminés. No niin, äänestykset on toimitettu. Nyt Palaamme kohtaan 11 esityslistallamme. Ja näin aina puheenvuoron esittelijällemme. Täällä on nimittäin Euroopan unionin komission tekemä esitys. Siinä muutetaan toimintelmellistä sopimusta rahoitusnäkymistä monivuotisissa rahoituskehyksissä niin, että voidaan itse hankinta rahoittaa. Herra esittelijä. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen die Vorschläge. Kollegat, ehdotus Interpretin rahoituksesta. Niin, olisitko hiljaa siellä. Kun verrataan sitä ehdotusta siihen, mitä Galileon kanssa elintarvikerahaston kanssa on jo koettu, niin se siitä vain monimutkaistuu. ITERissähän on kyse kansainvälisestä hankkeesta, jossa on lisäksi on EU, Kiina, Venäjä, Japani, Etelä-Korea ovat mukana. En nyt käsittele sitä, että kukaan milläkin osuudella. Haluan vain viitata siihen, että äänipainot, painotukset tai äänimäärät ITERin elimessä tarvitsevat uutta tasapainotusta valtioiden komission osalta. Ja katsotaan sitten, mihin EU-osuudet tulevat. Ja jos muistan oikein, niin Saksan puheenjohtajakauden aikana on itse rahoitusongelmista jo puhuttu. Ehdotus joka nyt on käsittelyssä, se perustuu siihen neuvoston päätelmiin 12. heinäkuuta 2010, jossa neuvosto äänesti positiivisesti siitä, että ITER-projekti saadaan ja vahvistaa sen, että ITER-projekti saadaan menestyksellisen päätöksen ja komissio 27.28. heinäkuuta Iterneuvosto Katarasissa piti erityiskokouksen ja päätti siellä näistä rahoitusasioista ja komission tiedonnossa sitten lukee, että tämä koko referendum pidettiin ottaen huomioon budjettivallan käyttäjien hyväksyntä. Ja tästä on kyse. Niin kuin Tästä on tullut komission ja neuvoston kanssa ihan pysyvä käytäntö, että koko ajan keskustellaan siitä, että miten tällaisia kansainvälisiä hankkeita rahoitetaan ilman, että parlamenttia otetaan mukaan millään tavalla, tai että sitä edes kuultaisiin. Oli sitten kyse vakautuspaketista tai muista kansainvälisistä asioista. On aina yhtä ja sama, tai yksi ja sama malli. Erityisen monimutkaista tämä on sen vuoksi, kun kyse ei ole pelkästään monivuotisen rahoitussuunnittelun arvioinnista ja otsakkeesta 2, 400 miljoonaa, vähennetään ylärajaa ja tämä kuitenkin vuosille 2012 ja 2013 niin, että korotetaan otsakkeen 1a ylämäärä ja se kompensoidaan sillä vaan lisäksi. Tässä on lisäelementtejä, eli uudelleen kohdistus 460 miljoonaa seitsemästä, seitsemästä ja puiteohjelmasta, siitä 100 miljoonaa 2012 vuodelle ja 316 miljoonaa 2013 vuodelle. Haluan lisätä, että ITRE-valiokunta lausunnossaan oli uudelleen kohdentamista vastaan ilmeisesti. Ja 140 miljoonaa vielä lisää, eli 1,4 miljardia yhteensä. Eli 140, siis 540 miljoonaa sitten myöhempänä ajankohtana vielä lisäksi ja organisoidaan. Komissio kirjoittaa siitä, 20. marraskuun budjettineuvottelussa ja mahdollisesti sitä seuraavissa vuosittaisissa budjettimenettelyissä ja monivuotisessa rahoituksessa, rahoituskehityksessä, jos monivuotisessa rahoituskehityksen rajat ylitetään, niin 2010 viimeistönsä, niin tehdään tätä koskeva ja hyväksytään tätä koskeva yhteinen lausuma. Haluan lisätä, että neuvosto lausunnossa vielä vahvisti, että EUn osuus 6,6 miljardia euroa olisi vuoteen 2020, että siihen se rajoitettaisiin. Tässä ei automaattisesti tällaisia maksuja mukana, jotka 2014 vuoden jälkeenkin ovat, niillä on oma roolinsa. Tämä tulee vieläkin jännittävämmäksi vielä siitä kautta, että meillä on erilaisia käsityksiä parlamentissa tällaisiin projekteihin. Yksi fraktio ei ole ollenkaan sen puolesta. Tietysti tutkimusyhteisöstä minun käsittääkseni on keskustelua siitä, että kaikki mitä ITERiin liittyy, se täytyy rahoittaa edelleen joka tapauksessa, ettei projektia vaaranneta, vaikka tiettyä silavaa voitaisiin siitä sivusta leikata pois. Näin epätieteellisesti tämän ilmaisen, koska yleensähän tietysti aina vähän on tällaisia kustannuksia aiheuttava asia, joka ei aina liity tällaisen projektin menestykseen. 23-40 vuoden aikana olemme saaneet tietää, mikä vaikutus nykyisellä energiapolitiikalla on päätökseen. Tekoa tämä yksinkertaista. Komissio on sitten myös muodollinen niiden, että 2013 vuoden jälkeen olisi summa projektikuluille. Se täytyisi ne suunnitella tuleviin rahoituskeksiin mukaan. Nyt tiedätte kaikki, että tällä hetkellä tähän välimietintöön nyt viittaan, niin meillä on ongelma tulevasta rahoitussuunnitelun arvioinnista, koska Lissabonin sopimuksessa on niin, että tämä onnistuu vain yksimielisesti ja sitten tämä Joustavuus odotetaan, että 0,03 prosentin puitteissa päättää määräenemmistöllä, jos näin pysyy, eikä ole joustavuusmahdollisuutta, eikä sitä löydetä muissa muodoissa, muissa reservimuodoissa rahoittaa tällaisia projekteja, niin sitten meillä on ongelma. Ja ongelma syntyy myös siitä, en nyt tiedä, että voiko komissio tämä vahvistaa, niin minun tietojeni mukaan itävaltalaisen lehden mukaan ei pelkästään maatalousministeri Perlakovic, vaan myös talousministeri Bröll ovat äh, julkisesti viestittäneet, että äh, tämä uudelleenjärjestely otsakkeesta 2a, äh, otsakkeeseen 1a eivät halua hyväksyä sitä niin kuin komissiosta on ehdottanut. Tämä muuten todistaa, että olemme oikeassa siinä, mitä tulee tähän tiettyyn menettelyihin ja joustavuuteen. Tässä on neuvottelutarvetta kun ajatellaan komission ehdotuksen parantamista olemassa olevaan toimintaväliseen sopimukseen budjettimenettelystä Lissabonin sopimuksen mukaan. No sitten johtopäätös. Projektia täytyy vielä tarkasti tutkia ja sitten yhteisarviointi tehdä näistä tarvittavista määrärahoista. On aika jännittävää. Tämä, mikä komissio on meille ehdottanut, se koskee budjettia 2010, niin sitten muuten nämä lisärahoitusmäärärahat pitäisi asettaa käyttöön 2012-2013 vuosille ja sen jälkeen. Sen kokemuksen mukaan, mikä meillä Galileosta oli ja suhdannepaketista, ja sehän oli aina tiukka vääntö. Ja kun otetaan huomioon nämä ensi vuosien liikkumavarat, niin en usko, en todellakaan usko, että budjettivaliokunta voi, pitäisi äänestää tällaisen ehdotuksen puolesta, vaan pitäisi odottaa komissiolta, että yhdessä arvioimme projekteja kokonaisuutena, jos ollaan sen puolesta, että projekteja jatketaan, myöskin kansainvälisen, kansainvälisen merkityksen vuoksi ja Euroopan unionin johtoaseman vuoksi, niin sitten löydetään yhte, kokonaisratkaisu IT-projektiin, eikä tällä menettelytavalla, että joka vuosi uudestaan käydään vaikeita keskusteluja. Siinä myöskin sitten rasitetaan muita prioriteetteja budjettipolitiikassamme. Tämä ainakin minun näkökulmastani olisi menettelytapaehdotus. Ja tehdä tämä myös komissiolle selväksi, että tältä perustalta ei päästä vakavan IT-projektin rahoitukseen, vaan odotetaan, että tässä tulee ehdotus, jossa olisi kunnon rahoitusta ja joka takaisi rahoituksen rahoitusnäkymien puitteissa, eikä jälleen tehdä samaa keskustelua 2013. Sen vuoksi aikaa jonkun verran on, eikä komission täydy pakottaa meitä siihen, että kun neuvosto ja ITER on päättänyt, että seuraavan viikkoon on ehdottomasti saatava joku ratkaisu. Eli täytyy olla mielisempi kuin tähän mennessä. Kiitos esittelijä. Minulla on useita puheenvuoropyyntöjä. Ja lopussa pyydän komission pääosaamston puheenjohtajaa antaa omat näkemyksensä tästä ja vastata johonkin kysymyksiin. Edustaja Haglund aloittaa. Olkaa hyvä. Anteeksi, anteeksi. Niin. James oli pyytänyt puheenvuoron sitä ennen. Ehkä olisi hyödyllistä minulle muillekin jäsenille, että puhuttaisiin nyt esitetään se, koska kuulimme Raivarin reaktion ja niin, että voitaisiin siihen reagoida, eikä komissio vasta lopuksi. Donc, si je comprends... No niin, jos ymmärsin oikein, James toivoi, että komissio puhuisi ensin. Ihan hyvä. Pääjohtaja on valmis. Olkaa hyvä. Merci, président. Kiitos puheenjohtaja komissiohan on aivan valmis ja käytettävissä vastaamaan myönteisesti kaikkiin parlamentin kysymyksiin toivottavasti ja muistuttamaan niistä tekijöistä, jotka ovat luon ominaisia tälle esitykselle. Haluan muistuttaa tässä vain, en kehittele asiaa tässä sen pidemmin, että EUhan on sitoutunut hyvin tiukasti ITER-hankkeen taakse. Se näkee siinä mahdollisuuden ratkaista ongelmia, miten saadaan energiaa pitkälle aikavälille. EU on myös sitoutunut siihen omalla maaperällään, miten se hanke on itsessään silloin, kun vastustettiin Japanin ehdokkuutta. Niin kuin suuret hankkeet niin kuin tälläkin alueella, jota on suuresti tutkittu, niin on aika vaikea antaa ihan täsmällisiä kustannuslaskelmaennusteita. Jokainenhan tar- tajuaa, kuinka tärkeää on hallita näitä kuluja. Vaikka kyse olisikin aloista tai teknologiasta, joita pitää vielä hyvin laajalti määritellä tarkemmin. Mutta tässä kyseisessä tilanteessa ja tapauksessa nämä ylikustannukset, jotka on nyt lueteltu 1,4 miljardiin vuoteen 2020 mennessä, tarkoittaa sitä, että että on analysoitava, on tehtävä tilintarkastusta, erittäin syventävää, syvällistä analyysiä sekä ITER-hankkeen kohdalta kuin myös neuvoston toimesta yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Rahoitusolosuhteet ovat myös olleet keskustelun aiheena erityistyöryhmän tiimoilta, joka perustettiin Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Tästä työryhmästä voisin sanoa, että oli ihan aiheellista ennakoida 1,4 miljardin euron rahoitusta – vuosille 2012-2013. Komission esitykset pyrkivät löytämään kultaisen keskitien yhtäältä sen vaivannaan kanssa, jota pyydetään otsakkeesta 1a, ja joka on todella tullut vähän pakotetuksi, joka vie vähän syö muilta hankkeilta tilaa, jotka ovat vahvassa noususuunnassa EUn alueella. Ja se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää löytää rahaa lainausmerkeissä, joka olisi tuoretta ja mikä olisi, että se olisi käytettävissä ja saatavilla. Sen takia yhtäältä komissio ehdottaa, että 460 miljoonaa euroa käytetään uudestaan otsakkeen 1A alla, 100 miljoonaa vuodelle 2012, 360 miljoonaa vuodelle 2013. Sen takia se on valmis tutkimaan maatalouden tilannetta vuonna 2010. Me lähdimme siitä oletuksesta, että oli 400 miljoonaa euroa, jota voitaisiin helposti liikutella, että voitaisiin siirtää otsakkeesta kaksi otsakkeeseen yksi. Me lähdemme myös siitä olettamuksesta, että nämä 560 miljoonaa, jotka ovat jäljellä, ne, niitä voitaisiin rahoittaa, sitä voitaisiin rahoittaa vertailevan, verrattavissa olevan menettelytavan avulla. Tämä menetelmä puheenjohtaja on kehitteillä tällä hetkellä sillä tavalla, että se perustuisi olemassa olevaan toimielinten väliseen sopuun. Eli erityisesti tässä vedotaan 0,03 prosentin joustavuuteen, 0,03 prosenttia BKTstä. Ja tämän myötä me voisimme saada määräenemmistön neuvostossa. Tätä on nyt kyseenalaistettu neuvoston oikeudellisessa yksikössä ja sen takia jäsenvaltiot ovat ottaneet tähän erittäin voimakkaasti kantaa. Tässähän on aivan selvä suhde siihen keskusteluun, kun puhutaan yleensä joustavuudesta – sen säädöksen suhteen, jonka komissio esitti Lissabonin sopimuksen voimaantulon muoto. Kiireinen, ei kiireinen. Se mitä sanoin tästä jo aiemmin ja mitä nyt sanon, se tarkoittaa sitä, että komissio on antanut näkemyksensä tästä baseline sopimuksesta, mitkä ovat rahoitukselliset tarpeet, mitkä ovat rahoitusmenetelmät. ITER-hankkeen hallinnoinnissa heinäkuussa hän antoi äh, tämän sopunsa sillä varauksella, että että budjettivallan käyttäjät pääsevät sopuun, mitä piti pitää uusi kokous ITERin hallintoneuvostossa syyskuun lopussa ja aivan selvää, että EUn sopia osapuolet kääntyivät meidän puolemme ja kysyivät, miten tässä vaiheessa tämä budjettivallan käyttäjien hankkeet etenevät EUn sisällä. Komission puolelta me voisimme sanoa, että olemme tyytyväisiä. Voisimme olla tyytyväisiä sanoissamme, että hanke etenee positiivisesti. Mutta ainakaan neuvoston puolelta tämä ei ole ihan todellinen asianlaita. Toivottavasti parlamentin kohdalla asianlaita on näin. Kiitos puheenjohtaja. Merci, monsieur Kiitos pääjohtaja. Ja nyt annan puheenvuoron edustajille. Edustaja Haglund aloittaa. Chairman, we... Kiitos puheenjohtaja Meillä oli pitkä keskustelu tästä aiheesta liberaaliryhmässä muutama viikko sitten ja minun täytyy kertoa teille, että olin aika kriittinen. Minun täytyy kiittää Raimeria monista kriittisistä kohdista, jotka otti esille. Ryhmässä minä olen aika joku kuin äh, otitte esille äsken. Henkilökohtaisesti minun on vaikea ymmärtää, ehkä se liittyy pohjoismaiseen taustaan, minulla on vaikea ymmärtää, että miksi on vähemmän vaikea toteuttaa budjettia. Sitä ei voi ilmetä, jos on liikkumavaraa, on joitakin rajoja rahoituksille ja niitä täytyy noudattaa niin täytyy tehdä. Ja miten budjetti voi näin huolestella suunniteltu, sen ymmärrä, enkä osta tätä selitystä että on vaikea arvioida, ennakoida tutkimuksessa selittyviä asioita. On monia muita osallisuuksia, joissa on mahdollista ennakoida asioita. Uskon, että tämä, tämä selitys oli hyvä kaiken kaikkiaan selitykset siitä, että miksi on tähän tilanteeseen päädytty, ei ole minusta tarpeeksi validi asianmukainen ainakaan meidän ryhmämme, ryhmällemme. Yleisellä tasolla on helppoa vahvistaa tämä lähestymistapa, jonka esittelijä ehdottaa. Haluan kiinnittää huomioon siihen, että nyt ehdotamme, että otetaan yli 400 miljoonaa euroa fv 7 tutkimuksen 7 se on paljon rahaa. Ja jos kaksi 2020 starilla halutaan toteuttaa, niin olen varmaa, että voidaan niin paljon rahaa ottaa tutkimuksesta. No tietysti tämäkin on tutkimusta, mutta on paljon muita tutkimushankkeita tärkeitä meneillään Euro- EU-ssa. Ja näin paljon rahaa, jos otetaan, niin minusta sitä voi hyväksyä. Ja se vain tuo meille sellaiseen tilanteeseen, jossa ollaan paljon samassa tilanteessa 2020 kanssa kuin missä oltiin Lissabonin strategian kanssa, joten ei aloita 2020 strategian samalla tavalla kuin niin päädyttiin Lissabonin strategian kanssa, että tehtiin vääriä päätöksiä. Joten todellakin kannattaisi Reimerin lähestymistapaa. Kiitos. Kiitos. Sen jälkeen Ryvi, ole hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Energia- ja tutkimusvaliokunnassa tästä on pitkään keskusteltu ja todettu, että ITER on tärkeä perustutkimusprojekti. Tietysti monien vuosien ajan se on ollut käynnissä ja monia vuosia se vielä tulee kestämään. Ja meillä on tärkeää, että olemassa olevat lupaukset pidetään. Ja kun rationalisoidaan ja uudelleen järjestetään projektia, niin sitten saadaan uusia kulmakiviä sille, että mitä voidaan toteuttaa tulevaisuudessa näkyvissä olevassa ajassa. Tämä on tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeää mielestäni. Tarkistukset komissiolta ja neuvostolta nimenomaan seitsemän puiteohjelman ohjelmalla, esimerkiksi maataloudessa ja juuri maataloudessa, jossa haluamme tukea uusia, energia ja chip-energiassa, jossa meillä on älyenergiaprioriteetit, niin en usko, että laikaukset ovat mahdollisia. Juuri tällaisessa ja rahoituskriisissä 2010-luvut, ne pitäisi siirtää vuodelle 2011, eli tässä tarvitaan jatkuvuutta ja ITER kun taloustilanne paranee ja kun taloustilanne vakautuu, niin sitten 2014 jälkeen saadaan tuoretta rahaa sinne. Tämän hiilidioksidihuutokauppaprojektissa on intensiivisesti neuvoteltu ehkäpä näistä tämä huutokaupoista saatava rahaa voidaan saada, siltä voidaan saada tuoretta rahaa, mutta eh, kaksi kolmasosaa leikattaisiin chip-ohjelmaa ja ei sitä voida ollenkaan hyväksyä. Ja komissioneuvosto, niin tässä täytyy niiden parantaa juoksua. Merci. Kiitos. Edustaja Korja Sava. Kiitoksia lyhykäisesti, koska uskon, että olemme aika samaa mieltä sen kanssa, mitä esittelijä totesi, mutta kuitenkin haluaisin sanoa, että jälleen kerran ja vuoden aikana on paljon tullut vasta tätä niin, että edessä on esimerkki talousarviosta ja rahoitusnäkymistä haasteesta siinä. Minun mielestäni tämä esitys, kuten täällä todettiin, tämä rahoitusesitys ei ole hyväksyttävissä, emme sitä voi hyväksyä. Ensinnäkin aika huvittavaa nämä 400 miljoonaa pitää paikkaansa, että se on nyt sitä tämä tekniikka, että lainausmerkissä lainataan rahoituskehyksistä. No, ehkä se on tekniikkaa. Voi olla, että se on pätevää, mutta kirjanpidollisista aika komituista, mutta ei sitä voida hyväksyä, että 460 miljoonaa noin vain napataan seitsemännestä puitteohjelmasta, koska se mitä tehdään siellä, niin siellä vannaan panospalvelut yhteen paikkaan, ja niin siksi tuli jotain tärkeää, niin otetaankin rahaa sieltä ja pannaan näihin uusiin painopistealueisiin, kun siellä vanhoissakin pitäydytään niihin tärkeisiin, kuten aikaisemminkin. Täällä on kuitenkin vielä 540 miljoonaa paitsi kun paitsi mitä komissio totesi, samanlaisella menetelmällä sitä ollaan täyttämässä. Eli tässä tarvitaan uusi esitys. Ja tästä nyt täytyy taistoa jatkaa, että saamme enemmän liikkumavaraa, enemmän joustoa talousarvioon myös tuleviin rahoitusnäkymiin. Ja siitäkin ollaan jo nyt puhumassa. Siksi meidän täytyy keskustella näistä teemoista, kun vaikuttaa siltä, että tavan takaa ne putkahtavat esiin. Muchas gracias, Eider. Kiitos paljon. Sen jälkeen toinen espanjalainen ääni, Salvador Garriga himself, hän itse. Ole hyvä. Pues más brevemente vähän lyhyemmin vielä puheenjohtaja, mitä tässä. Eli myydäänkö tässä kenkiä ja lähdetään sillä rahalla ostamaan hattua. Tässä on vähän eh, mm, esimakua siitä, miten oikein hoidetaan taloutta ja hallintoa ja budjettia. Mutta olen ihan varma, että jos kysyttäisiin kaikilta tämän parlamentin edustajilta. Kyllä me kaikki olisimme samaa mieltä siitä, että ITRE on hyvä ohjelma, joka ansaitsisi tuplasti tai kolminkerroin rahaa yhteisöltä. Kyllähän me olemme tästä samaa mieltä, koska se on todella yksi suurimmista tulevaisuuden hankkeista, e, ajatellen energiaa, ilmastonmuutosta ja Euroopan teknologista kehitystä, mutta näissä olosuhteissa ei niin kuin sanoi kollega Heider, ja äh, ottaa rahaa maataloudesta, ottaa rahaa jostakin mm, muista puiteohjelmista ja rahoittaa, sillä kyllä me sillä törmäämme ihan aivan mahdottomiin vaikeuksiin. Meidän, sillä meidän täytyy ajatella, miten budjettia hoidetaan. Ei tämä ole hyvä tapa tehdä budjetti, vakavasti otettavaa budjettisuunnittelua. Euroopassa, Euroopan pitää Pitäisikö Euroopan tulla neuvostolle apuun, kun, ajat, kun tässä vähän hätäisesti tehdään rahoituksellisia budjettipäätöksiä? Meidän täytyy muistaa myös, mikä on tämä monivuotinen kehys, mm, mutta puheenjohtaja tilanne on vielä vakavampi, koska meillähän ei ole vielä mitään tätä puolivälin arvioinnista vielä kunnon analyysiä, eli meillä ei ole siitä mitään näkemystä, emmekä meillä pitäisi olla enemmän lukuja, miten ollaan nyt toteuttamassa näitä monivuotisia ohjelmia, kun ajattelemme rahoitusnäkymiä ja jos me ajattelemme myös budjettivallan käyttäjää parlamenttia tässä tapauksessa, olisi aika mahdotonta ryhtyä edes harkitsemaan tätä komission ehdotusta. Kyllähän sillä on ansionsa, että se jälleen kerran pyrkii saamaan rahaa, löytämään rahaa sieltä, mistä sitä ei ole. Mutta emme me voi ostaa tätä ehdotusta tällaisena. Meidän täytyy viestittää neuvostolle ja muuallekin, että me voisimme toivoa, että kun saamme tämän tämän puolivälin arvioinnin lopullisessa muodossaan, niin silloin niin ajattelemme rahoitusnäkymiä ja rahoituskehystä ja ajattelemme iter niin silloin meillä voisi olla paremmat näkymät, mutta tällä hetkellä vastaus olisi kyllä ei. Merci. Kiitos. Meillä on vielä aika monta puheenvuoropyyntöä. Pyydän teitä olemaan mahdollisimman tiiviitä sanoissanne. Näin, näin että täällä vallitsee aika paljon konsensusta siitä, ketkä puhuvat ja miten puhutaan. Mutta minä luulen, että kyllä me voimme edetä aika nopeasti. Isabel, ole hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Kun tehdään näitä vertailuja investoinneissa. Me vihreät emme tykkää tästä ITER-hankkeesta kokonaisuudessaan, mutta kuitenkin vielä vähemmän, kun se tulee näin vain osina. Ja jälleen kerran, kuten täällä on todettu, se ei ole vakavahenkistä toimintaa. Yhtäältä aloitetaan, meillä on uusi vaan toi komissio uudet rahoitusnäkymät, kuten budjettitoisin, toisemmin joudumme työstämään myös rahoittamaan 2020 painopistealueita. Ja nyt sitten tulee muita iterhakkeen palasia. Mielestäni tämä on huono menetelmä, paitsi että sisällöllisesti se on hyvin kiistalainen hanke, eikä sitä Galileo kannata vertailla, koska se on oikeastaan teollisuushanke, joka mielenkiintoinenkin on, ja siellä on paljon toimijoita mukana, mutta itseäni kohdalla panen sen kyseenalaiseksi, se on sisällöstä, mutta ainakin menetelmän kohdalla, kuten muutkin täällä ovat todenneet valiokunnassa, meille tehty esitys ei ole hyväksyttävissä, ja todellakin täytyy myös johtokunnalle esittää se. Tilanne on uusi, kestämätön kerta kaikkiaan, jos haluamme rakentaa tällaisia budjetin painopistealueita jatkossa. Monsieur Lavia. Kiitos, edustaja Lavia. Presidente, eh, condivid... Puheenjohtaja on aivan täysin samaa mieltä esittelijän kanssa, mutta haluaisin vielä lisäkysymyksen esittää komissiolle. Nimittäin kun nyt olemme käymässä keskustelua tästä, niin huomaan, että 2010 on otsakkeessa kaksi 400 miljoonaa euroa. Sitten toinen kohta esityslistalla, kohta 24, joka on varhainen varoitusjärjestelmä. Siinä selvästi huomataan, kuten 2010 ensimmäisenä kuukausina tai neljänä kuukautena, kun talousarvioita on toteutettu niin, siellä on vähemmän kuluja ennusteisiin verrattuna 241 miljoonaa euroa, mutta sen sijaan meillä on korkeampia menoja ollut suorissa yli 600 miljoonaa euroa. Siksi verrattuna siihen, mitä komissio on kertonut meille, niin kuitenkin siellä on, siellä on kuitenkin eroa satojen miljoonien verran. Siksi minusta vaikuttaa, että Yhtäältä kerrotaan, että me saamme tietoja, että käytämme enemmän kuin on mitään ehkä aktivoita. Sitten toisaalta on 400 euroa jostain otettava, jolla sitten rahoitettaisiin ITER-tutkimusta. Merci, mon cher Kiitos kollega Inge Gressler. Ich möchte schon sagen, dass eines auffällt, dass nämlich das Management von Großprojekten... Suurprojektien hallinnointi näyttää paljon toimimisen varaa. Kun tässä katsotaan, miten Itera on tähän mennessä mennyt, niin ei pelkästään budjettiteknisesti tai rahoitukseen ei pitäisi rajoittua. Jos aloitetaan rakennemuutokset ITERissä, niin se on pohjoton tynnyri ja tämä tilanne tulee eteen vielä usein tässä tehtiin selvitys 2008 vuodelta, jossa valaistaan Galileoa ja Iteriä Septem-keskuksesta. Se oli hyvin kriittinen alusta lähtien sitä kohtaa, Mikä sopimuskonstruktio meillä on, mikä hallintokonstruktio meillä on. Eli komissiolta täytyy vaatia, että ITERin rakenteita nyt tarkastellaan. Barcelona, 55 prosenttia annetaan Euroopan tasolla rahaa, mutta se on vain murto, sillä on vain murto-osa äänivallasta. Se, joka antaa rahaa, niin sen pitäisi myös pystyä päättämään siitä tavasta, tai siitä, mitä sillä tapahtuu. Pitäisi olla tällainen tekninen neuvosto, joka voisi valaista tätä hyvin monimutkaista tekniikkaa ja voi neuvoa tätä hallintoa paremmin. Jos tällaista ei ole, niin tällainen tulee vuosimme. Eli jos rahaa, niin vain rakenne vastaan, ja sitä vastaan, että komissiolla on vahvempi rooli. Merci. Ki- kiitos. James Ellis. Uh, I'll strike a different... No, minä puhun hiukan eri tyyliin, kun useimmat ovat uh, puhuneet tästä. Minä omassa vaalipiirissäni törmännyt tähän JET-hankkeeseen. Siellä fuusiohankkeeseen. Olen iloinen ollut siitä, että Eurooppa on johtoasemassa maailmalla. Ehkä vihreällä puolella olla eri mieltä, mutta kyllä fuusiolla mielestäni on oma osansa energiamiksissä parikymmenen vuoden päästä. Ei sitä noin vain pidä evätä. Jos ajatellaan, mitä siihen pannaan Euroopasta, se on kuitenkin maailmanmittainen. Se tulee tänne, ehkä teidän maahanne, puheenjohtaja. Siksi olisi hyvä olla varovaisempi kun tässä lapsi menee lapsiveden, pesuveden mukana. Tämä tietenkin hanki, vakava on ovat lastentautinsa, mutta ne, jotka tämä johtavat, voisivat kertoa ongelmista, niin ymmärtäisimme hiukkasen paremmin kuin, että noin vain hylätään, kuten tuntuu olevan ilmapiiri täällä jotakin puheenvuoroissa. Mutta loppujen lopuksi sanoisin, että jos vielä haluamme toisen esityksen valiokunnassa, ja se tulee välitarkasteluun, niin me emme välttämättä saa sellaista. Ja sitten 2013 jälkeen vasta se tulee vasta. Tarkoittaako se sitä, että hanke kuihtuu, kannatteko me vastuun siitä visiosta Euroopan puolesta maailman näyttämöllä – vaikka introvertista tämä näyttäisi olevan, kun ajan energiaturvallisuuksia, järjestelmiä, fuusioenergia saattaisi olla tärkeässä asemassa siinä. Ehkäpä komissio voisi kertoa, mikä tulos olisi, jos joudutaan palaamaan tässä virustuslaudalle. Kiitos James. Minä olen ihan varma, että jos brittiläinen konservatiivipuolue puoltaa tätä, niin täytyy miettiä kaksi kertaa ennen kuin ryhtyy vihamielisiin toimenpiteisiin. No niin, minulla on vielä neljä puheenvuoropyyntöä ja nyt suljen listan, koska meillä on vielä paljon esityslistalla tavaraa. Sanoin nopeasti, konsensushenki vallitsee, mutta ei se nyt ollut ihan täsmällistä. Edustaja Karvalju, olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että pidän Niteriä äärimmäisen tärkeänä hankkeena. Ensimmäinen maailman mittakaavassa oleva hanke ja vielä Euroopassa. Olen myös sitä mieltä, että fuusio on tärkeässä asemassa Euroopan tulevaisuudessa. Ja olen myös sitä mieltä, että tutkimuksessa jousto on tärkeää, mutta kun tutustun ITER-hankkeeseen, niin olen sitä mieltä, ei ole kyse pelkästään tutkimuksen joustosta. Nyt ollaan liian aikaisessa vaiheessa tutkimuksessa, että tarvitaan vielä lisärahoitusta johtuen uusista tieteellisistä löydöksistä. Minun mielestäni tässä ei ole rakenteita optimoitu. Ja olen samaa mieltä kollegan Greslen kanssa, että meidän pitäisi paneutua rakenteisiin, hankkeiden johtamiseen Nimittäin yhtäältä emme saa tietenkään sitä lopettaa, mutta toisaalta jos emme mitään tee hankkeen rakenteelle, niin tähän törmätään toistuvasti. Meidän täytyy panna sinne sellainen ehto, että tutustutaan perinpohjaisesti siihen, miten ITER toimii, miksi näin on käynyt, että ymmärrämme perusteellisesti, miksi näin on käynyt, ja luoda sellaiset olosuhteet, että tällainen tilanne ei toistu. Siis tuen ryhmän siinä, että haluamme paremman tajun siitä, mitä siellä tehdään ennen kuin teemme päätöksiä. Brandi. Kiitos, edustaja Kerbrandi. Kiitos puheenjohtaja. Minä uskon vakaasti, että ITR-hanke on tärkeä hanke ja sillä on loistava tulevaisuus edessään, olen siitä aivan varma. Kuitenkin isoja ongelmia siellä on. Meidän pitäisi sekoittaa hankkeen tulevaisuutta menettelytapaongelmien kanssa, joihin olemme nyt törmänneet. Haluaisin ne pitää erillään. Yksi tai pari kysymystä komissiolle. Tämähän on maailmanlaajuinen ongelma. Japani ja Yhdysvallat käsittääkseni ovat maita, jotka ovat mukana tässä. Meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, että Euroopan unionina olemme pystyneet saamaan hankkeen Eurooppaan eikä niihin muihin maihin. Kysyisin, tämä 1,4 miljardia euroa lisäkustannuksina 2020 asti, onko se vain Euroopan osuus lisäkuluista vai kokonaislisäkulut, jotka me maksamme Eurooppana? Onko ehkä mahdollisuuksia, että muutkin maat voisivat tulla kantamaan kortensa näiden kattamiseksi. Merci, mon cher. Kiitos kollega. Edustaja Surjan. Köszönöm a szót, elnök úr. Én magam is az... Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen samaa mieltä, että tässä on kyse jostakin varsin tärkeästä, eikä pidä todellakaan heittää lasta pesuveden mukana. Tämä tarkoittaa sitä, että esittelijänä, budjettiesittelijänä 2010. Minä en voi puoltaa tämän kaltaista ratkaisun, tämän, tällaista metodia. Olen sitä mieltä, että konsensus, jonka puheenjohtaja täällä havaitsi, kyllä sitä löytyy, kyllä sitä on olemassa periaatteellisessa mielessä. Tämä valiokunta ei kuitenkaan pysty hyväksymään tällaista menettelytapaa toinen kysymys on sitten kokonaan se, josko suurin osa meistä havaitsee ongelman keskeisimmät avainkohdat. Mehän varmasti suurin osa meistä on paikantanut kustannukset, lisäkustannukset. Tässä on kyse 1,4 miljardista eurosta. Mutta se, mitä me emme voi hyväksyä, on että etsittäisiin ratkaisuja uusiin ongelmiin ja samalla tuhotaan jo olemassa olevat ratkaisuvaihtoehdot, ratkaisut olemassa oleville ongelmille. Kiitos. Rouva Jensen, olkaa hyvä. Ja tak, herr I min gruppe er der forskellige synspunkter på, på ITA. Kiitos. Voin sanoa, että ryhmässäni mielipiteet hajautuvat. Min, monet ovat innostuneita, minäkin olen innostunut niin kuin äh, herra Ellis. Tämä on aivan kiehtovaa. Ja se on hyvä asia, että Euroopalla on vahva näkemys ja vahva asema. Totta kai pitää meidänkin antaa oma osuutemme, kantaa oma kortamme kekoon. Hanke on yksi asia, rahoitus on toinen asia. Ja mehän eikä missään nimessä voi hyväksyä sitä, että voitaisiin oikealta ja vasemmalta sanoa, ja, että tällaista ja tällaista tekijää ei voida rahoittaa budjetin nimissä komissio panee meidät sel- seinää vasten ja sanoo, että pitää sitten hyväksyä leikkauksia muista ohjelmista. Eli meidän pitää korostaa jatkuvasti sitä, että muutoksia pitää tehdä tai pitää tehdä tämä puoliaikavälin tarkistus perusteellisesti ja syvälle käyvästi. Toivon, että meille puhuttaisiin tästä enemmän parin viikon kuluttua, mutta jokaisesta rahoitussektorista tai siivusta silloin kun tarvetta ilmenee, niin pitäisi tehdä nämä, oli tässä sitten se Galileo tai ITER, niin silloin pitäisi kaikki, mikä, mitä sukeutuu Lissabonin sopimuksesta. Jos me törmäämme jäävuoren, ellei meillä ole tukevaa pohjaa, niin se ei ole hyvä tapa edetä. Très bien, je vous remercie. Kiitos paljon, kiitos kaikille pyydän kohta Reimeria antamaan yleisnäkemyksen, yhteenvedon, mutta siitä ennen, jos sopii muutama sana minulta. Mutta ehkä Reimer voi sitten sanoa, että mitä hän, mitä hän voisi ehkä haluta lisäinformaatiota komissiolta puhuu kirjallisesti tai suullisesti, mutta jos sallitte, niin minulta muutama kommentti nyt tässä välissä. Ensinnäkin on aika outoa havaita, että Euroopan komissio neuvoston painostuksen alaisena on tällä hetkellä kieltäytynyt tarkista, asettamasta pöydälle tarkistettavaksi nämä rahoitusnäkymien puoliaikavälin tarkistukset. Totta kai, mm, eiväthän kaikki tue tätä komissiossakaan, mutta on enemmistö, joka puoltaa tätä hanketta, joka on huomattava. Eihän tässä ole olemassa paljonkaan tämän suuruusluokan hankkeita edes maailmanlaajuisesti, tai jossa maailmanlaajuisesti, jossa Eurooppa olisi vetämässä tämän kaltaista hanketta. Mutta samanaikaisesti on erittäin vaikeata parlamentille, joka on jo pyytänyt useaan otteeseen rahoitusnäkymien tarkistusta ja soveltaa samalla Lissabonin sopimusta, kun siltä evätään nämä pyynnöt. Budjettitilanne huomioon ottaen ja niin edespäin ja niin edespäin, jos ei tässä neuvostohan viittaa äh, usein äh, parlamentin ehkä vastuuttomaan asenteeseen, joka muuttaa näitä ylärajoja. Komissiota en tässä nyt mainitse. Kun on todella tärkeä aihe komissiolle ja neuvostolle, niin silloin, silloin hyväksytään tai sitten äh, korotetaan ylärajoja tai jaetaan varoja uudella tapaa. Tämä on sitä politiikan tekoa. Minä haluan vain tässä teille huomauttaa tätä. Totta kai mikä on aika huvittavaa taas tässä esittelyssä. Pyydetään nolla vuodelle 2011 ja ensimmäiset lisämenot alkaisivat vuonna 2012, alkaisivat juosta silloin. Miksi pitää odottaa seuraavalle vuodelle? Pitää odottaa, koska halutaan ottaa ne 400 miljoonaa maatalousbudjetista vuodelta 2010. Kyllähän tässä nyt selvästi huomaa, mitkä ovat hank- aikomukset. Budjettivaliokunnassa meidän täytyy käydä keskinäistä keskustelua. Jos nämä 400 miljoonaa, niitä ei oteta nyt pois, niin on se varatekijä, että siitä tulee ylijäämää toimeen, toimeenpanopuolelle vuoden lopulla ja pyysi täältä tarkistusta, eli 400 miljoonaa, jotka jaetaan takaisin jäsenvaltioille. Eli sehän on hy- ansiota, sehän on hyvää tässä komission esityksessä, se on ansiokasta, se, että sä jos ajatellaan eurooppalaista politiikkaa, niin pidetään hihassa jotakin ylijäämää, jotka sitten kuitenkin voidaan aivan yksinkertaisesti palauttaa jäsenvaltiolle ennen kuin sanotaan ei, niin olisi kai hyvä miettiä. Mutta valitettavasti, jos ajatellaan itse tätä esitystä, ehdotusta, kun nyt olen tässä kuullut teitä kaikkia, niin ne, jotka pitävät niistä ehdotetuista kuluista eivät pidä tuloista. Ne, jotka hyväksyvät tulot, ne eivät taas pidä menoista. No, tämä on minun Tämä on minun näkemykseni. Esittelijä, jos te haluatte tehdä nyt tässä vaiheessa loppuyhteenvedon. Voin yhtyä puheenjohtajan sanoihin. Kysymys, joka tuli kollegalta tuolta äsken koskien muiden osallistujien osuuksia, niin se pitäisi vielä esittää. Pidän myös tarpeellisena sitä, että saisimme lisää tietoja ja lisäkeskusteluja myös suoraan niiden kanssa, jotka ovat suoraan iter mukana. Ja se kaikki, mistä tässä keskustellaan, ei ole proseduraalinen asia. Budjettitekniikassa on aina myös korkean tason politiikkaa mukana, aina jonkun verran ainakin. Ja voin olla samaa mieltä siitä, mitä kollega Kavalio sanoi tästä koko projektista. Ja nyt lähdemme siis siitä, että perusolettamukset James Ellisiltä ovat kaikki oikein. Ja minulla se vaikutelma, että itse asiassa enemmistö mielipiteistä oli niin, että ITER on tukemisen arvoinen projekti. Ja on myös hyvä, että siinä on eurooppalainen johtoasema. Ainakin enemmistö näytti olevan näin. Mutta jos näin on, niin sitten pitäisi odottaa, että sekä komissio että neuvosto Ottaen huomioon nämä kaikki vaikeukset, jotka monivuotisella rahoitussuunnittelulla on, niin pitäisi esittää muita rahoitusehdotuksia niin, että ITER saisi vakaan pohjan tuleviksi vuosiksi, eikä tällä äh, siivumaisella valla. Kaksi, kolme, neljä kertaa vuodessa neuvotellaan. Jos täytyy keskustella joka vuosi 415 000, niin tekemistä ne naurettaviksi. Ja pääjohtajalle haluan sanoa selvästi, että esittelijänä niin, että jos mainitaan ITER määränpää syyskuun loppuun asti, ITER, lautakunta ja parlamentin kuitenkin pitää ottaa kokonaispoliittinen vastaus ja poliittis- positiivisemmin reagoida. Kun otetaan huomioon tämä neuvottelukyvyttömyysneuvostossa, niin tätä olisi voinut harkita aiemmin. Mutta se, mitä voitte eväksi ottaa täältä, ja mikä on henkilökohtainen näkemykseni, niin ei minulla ole mitään sitä vastaan. Että sen pohjalta, että tulee parannettu, uusittu ehdotus, niin tietysti marraskuun neuvot, budjettineuvotus, niin kuin ehdotitte, niin istumme pöydän ääriin ja yritämme päästä järkevään ratkaisuun. Mutta olkaapa hyvä, ottakaa huomioon myös ne asiat, jotka me teille esitimme tänään. Ja tämä voitte ottaa eväksi mukaan ensimmäisestä mielipiteen muodostustavasta keskustelusta Euroopan parlamentista, mutta ei siltä perustalta, että ensin 400 miljoonaa otsakkeesta kaksi, sitten seitsemäs puiten ohjelma tulee ongelmaksi, ja sitten lopussa tarvitaan kuitenkin enemmistö täällä parlamentissa. Jos mennään, jos enemmistöä murretaan näillä osapäätöksillä, niin sitten lopussa ei ole enemmistöä ja tuhosta tulee vieläkin suurempi. Eli työstäkää uudelleen ehdotustanne ja sitten sen perusteella olemme kernaasti valmiita aikanaan neuvottelemaan. Ja Alan on aivan oikein. Erittävähän on se. Eli 2011 ei ole tätä suunniteltu, vaan tässä 2010 otsakkeiden välillä tai siirtää vuodesta 2010 vuoteen 2012-2013 ja muut kysymykset jäävät avoimeksi. Tähän suuntaan mielestäni emme voi mennä. Ja että olemme yksimielisiä siitä, että komissio täytyy ehdottaa kokonaispakettia. Koska kyse ei pelkästään ITERistä, vaan kokonaispaketti koko loppu rahoitusnäkymille, koska on kyse muistakin projekteista, ja siinä pitäisi löytää, yrittää löytää ratkaisuja tai sitten viimeistään marraskuun budjettineuvottelussa, mutta pragmaattisemmalla ja paremmalla lähestymistavalla kuin mikä nyt tässä ehdotuksessa komissiolta on, mutta myös neuvostolta. Très bien. Merci, monsieur. Kiitos esittelijälle ja, jos, ja pääjohtajalle. Ja me jatkamme pohdintoja tästä aiheesta, niin kuin esittelijämme ehdottaa. Siirrymme kohtaan 12 esityslistalle. Tässä on kyse keskustelu rouva Andreasin mietistöstä, jossa puhutaan taloushallinnon ja taloudellisen vakauden parantamisesta unionissa, erityisesti euroalueella. Rouva esittelijä, Andreasen, olkaa hyvä. Eh, I think that... Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tässä nyt ollaan tarkastelemassa, niin, niin oikeastaan siinä halutaan elvyttää vakaus- ja kasvusopimusta mielestäni se ei ole onnistunut saavuttamaan tavoitteitaan, koska siinä täytäntöpanossa on ollut heikkouksia. SEUT 106 artiklassa määrittelee, mitä kurintoimenpiteitä tarvitaan, mutta jos on pienistä tai suurista kyse, niin se ei aina toimi tuomioistukaan ei ole pystynyt toimimaan kunnolla näiltä osin. Siksi olen huolestunut siitä, että jos toimielimet eivät vakavissaan pakotteita toteuta, niin kaikki ponnistelut taloushallinnon ja taloudellisen vakauden kohentamiseksi ovat menneet hukkaan ja näin emme voi unionita, unionia suojata kriiseiltä. Menettelytavat kyllä ovat olemassa, meidän täytyy vain käytännössä ne toteuttaa. Siksi minä kehotakin neuvostoa toimimaan. Toinen näkökohta mielestäni, joka auttaisi tämän elvytyksen onnistumisessa on se, että parlamentit olisivat mukana paremmin. Heidän pitäisi olla paremmassa asemassa tunnistaa oikeustoimet niin, että ne ymmärrettäisiin paremmin. Noin pelkästään talousarvion näkökulmasta tarkasteltuna – niin mitä näihin vakautusmekanismeihin kuuluu, on tärkeää taata, että kun ajatellaan 60 miljardin pelastuspakettia, niin itsekin ongelmissa olevat jäsenvaltiot ovat siellä takumiehinä. Siksi pyydänkin, että komissio selvittää, mikä vaikutus tällä on Euroopan unionin luottoluokitukselle, niin että mietittäisiin tärkeysjärjestystä talousarvion menoissa, jos joudutaan takumiehiksi. Kiitos. Bien, je vous remercie, madame. No niin, kiitoksia rouva esittelijä. Valmistelija rouva Andreas on erittäin lyhyen lausunnon, mutta täsmällisen laatinut sen. Siitä kuulimme nyt Jöran Färmä. Uh, uh, Minäkin lyhyesti olen katsonut rouva Andreasenin ehdotuksia ja valitettavasti ne ovat aika paljon vastakkaisia sille, mikä minun poliittinen ryhmäni kanta on, miten me katsomme vakauspakettia, miten me käsittelemme uutta rahoitusvakausmekanismia ja niin edelleen. Me emme äänestä tämän mietinnön puolesta ja me tulevina päivinä katsomme sitä, että pitäisikin jättää tarkistuksia vai vain yksinkertaisesti äänestää vastaan. Yes. Kiitos. Niin herra Garriga. Niin, puheenjohtaja. Kuten kollegan Joran Färmkin jo totesi, niin esimerkiksi kohta yksi en oikein usko, että tämä nyt kuuluu tämän valiokunnan toimivaltaan puhua liiallisen alijäämän menettelystä. Eiköhän se kuulu paremminkin talousasiavaliokunnalle – mutta Rova Andersenin kannalla olen sikäli, että, että jonkinlainen viittaus tarvitaan rahoitusvakautukseen, nimittäin selvästikin sillä on vaikutusta talousarvioon vuosittain ja varsinkin enimmäismäärien, kuten jo olemme kuulleet keskustelussa tässä budjettivaliokunnassa. Joka tapauksessa minä uskon, että no, jotenkin tarkistusten avulla, jos varsinkin kohta yksi nyt ei ole hyväksyttävissä ryhmille, niin muutamin tarkistuksin kyllä uskoisin, että tämä lausunto olisi meidän hyväksyttävissämme lähipäivinä. Mutta puheenjohtaja, vielä voitaisiin 16. päivään lykätä tarkistusten määräaika, mutta 15. on tulossa pian ja silloin mennessä täytyy myös 2011 talousarvon tarkistusjohtaja eli aika rientää ehkä, jos saataisiin pari päivää lisää. Voisimme näin paremmin valmistaa tarkistuksemme tähän lausuntoon. Merci, donc... Kiitos. Minä kirjan tämän ylös teidän ehdotuksenne, eli siirrämme määräaikaa 17. syyskuuta, ei 15. vaan 17. syyskuuta tarkistusten jättämiselle mutta kun meillä oli tarkoitus äänestää valiokunnassamme meidän maratonistu, maratonistunnossamme 27.29. päivä syyskuuta pidettävissä kokouksissa, niin ehkä tarkistukset ovat sitten saatavilla vain yhdellä kielellä, niinkö? Ei voida, emme pysty takaamaan käännöstä kaikille kielille. Ann Jensen, seuraavaksi, ole hyvä. Herr äh, nej, men vi, vi har vel også... Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Meillä on tämä vain yhtenä kieliversiona tämä, mutta mehän olimme kyllä jo alun perin ajatelleet määräaikaa 17. syyskuuta. Olin ihan samaa mieltä Salvadorin kanssa omalta osaltani koko kysymys tästä 60 miljardista yhdelle välineelle huolestuttaa meitä täällä budjettivaliokunnassa ja siitähän meidän pitää sanoa mielipiteemme. Tässä minun ryhmämme tulee kiinnittämään tähän paljon huomiota. Merci. Kiitos. Eikö muita puheenvuoropyyntöjä, rouva esittelijä, valmistelija, haluatteko pyytää vielä, pitää vielä puheenvuoron? Well, eh, I cannot... Kyllä, Jordan Färmillä en voi vastata, koska hän ei mitään yksityiskohtia esittänyt sitä, mitä hän vastustaa. Sitten herra Karigalle. Mielestäni on tärkeää, vaikka se nyt ei kuulukaan tämän valiokunnan toimivaltaan käsitellä pakotteita, niin mielestäni on tärkeää pitää se mielessä. Muutoin koko tarkastelu, tavallaan tämä investointi, jonka olemme tässä tekemässä, jää vailla perustaa. Mitä sitten on Jensenin puheenvuoron tulee, niin hän keskittyisi 60 miljoonaa, mikä siinä sopii minulle. Je merci. Kiitos paljon. Todellakin tämä on budjetti mielessä suunnattoman tärkeä asia. Jos Ekon valiokunta, jolla on tästä äh, laa, mietintö laadittavana, niin kyllä me haluaisimme antaa lausunnon koska me olemme keskustelleet tästä silloin, kun tarkasteltiin budjettia numero seitsemän, josta äänestimme äskettäin. Il, si veut. Jos halutaan taata rahoitusturvallisuus, rahaturvallisuus euroalueella, että rahoitusmekanismit, joista päätettiin viime toukokuun yhdeksäntenä päivänä, voivat toimia hyvissä olosuhteissa, jos ajatellaan äh, rahoitusmarkkinoita, rahoittajia, jos poliittiset päätökset tehdään, jos me haluamme antaa tälle vähän pysyvämpää luonnetta, niin silloin on ehdottoman välttämätöntä, että tämä mekanismi on juridisesti varmasti toimiva ja budjettimielessä varmasti toimiva ja luotettava. Meillähän on kaikkia paineita, kiireitä, kiireellisyystilanteita. Hallitukset ovat tehneet päätöksiä, ovat tehneet ihan oikein Tuloshan on kuitenkin positiivinen katastrofi, ja ne olisi ollut käsillä, jos olisi, tehty toukokuun 9. päivän päätöstä. Mutta ei meillä ole vielä ihan kaikkea tarvittavaa käytössämme ja käsissämme, ja meidän täytyy nyt pystyä vakuuttamaan se, että tämä juridinen budjettiperusta on aivan viimeistä piirtoa myöten hiottu, jotta se vahvistaisi tätä välinettä niin kuin monet muut täällä ovat ehdottaneet, ehdottamme, että määräaika tarkistuksille olisi 17. syyskuuta kello 12. Pyritään sitten saamaan se mahdollisimman monille kielille käännettyiksi ne, ne tarkistukset. No, kiitos paljon esittelijä. Sitten voimme siirtyä esityslistan kohtaan 13 jonka pitäisi olla tämän päivän viimeinen aihe, koska me lykkäsimme muut kohdat tuonnemmaksi. Tässä on kyse varapuheenjohtaja Kalfinin esittelystä. Hän esittää meille uudistuksen, joka liittyy EUn takion myöntämisestä Euroopan investointipankille EUn ulkopuolella toteutuviin hankkeisiin liittyvistä lainoista. Ja meillä on myös täällä herra Krajan Kuur, joka on Euroopan investointipankin kansainvälisen osaston asioiden, kansainvälisten asioiden osaston pääjohtaja. Hän on paikan päällä, kiitos siitä jo. Ja nyt ensiksi puheenvuoro esittelijälle. Am. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, aloitin keskustelut tästä aiheesta jo yleisemmin, mutta tänään meillä on työasiakirja Tässä otetaan esille eri asioita, joihin täytyy ratkaisu löytää ennen kuin hyväksymme valiokunnassa lopullisesti mietinnön. Tähän asti meillä on ollut komission esitys, joka perustuu paljolti viisasten kerhon esitykseen, ulkopuolisia asiantuntijoita, asiantuntijalausuntoja. Komission esityksessä tarjotaan puitteet jatkolle 2013 asti Euroopan investointipankin toimille unionin ulkopuolella. Tähän tiedätte, että osin AKT-maat ovat muissa puitteissa mukana, mutta kaikki muut O-alueet on katettu tällä toimeksiannolla. Manatin välitarkastelu perustuu tuomioistuimen päätökseen. Nykyinen toimi anto on ensi, tämän vuoden lokakuun, ensi vuoden lokakuun asti voimassa, sitä ennen siis, ja toivottavasti emme todelle, todellakaan luo turhia jännitteitä määräajoissa päätöksemme myötä, niin toivon, että sitä ennen pääsemme yksimielisten neuvoston kanssa yhteispäätösmenettelyssä mandaatin jatkos jatkamisesta vuoteen 2013 asti, kun puhumme mannatin jatkosta ja sen ulkotoimista, meidän täytyy myös ottaa huomioon sellainen mahdollisuus, jota viisasten ryhmän kertomuksessa esitelty herra Michel Camdesyhän oli sen puheenjohtaja. Siinä hän esitettiin, että meillä olisi pidemmät puitteet sille, miten investointipankki kehittyisi jatkossa vuoteen 2013 asti. Hän on esittänyt mielenkiintoisia ajatuksia siitä, miten järjestää työ investointipankissa. Ja minun mielestäni, kun me nyt keskustelemme mandaatin loppuosasta, niin ehkä olisi hyvä huomioida ainakin osa niistä mahdollisista esityks- vaihtoehdoista välitarkastelussakin. Komission esityksessä lyödään lukkoon minun mielestäni hyvä pohja työlle, jota täällä teemme parlamentissa. Se perustuu laajaan kuulemiseen, eikä ole kyse pelkästään viisasten ryhmästä tai ulkopuolisista asiantuntijoista, kun siellä on muitakin sidosryhmiä mukana, edunsaajamaat, hallituksista riippumattomat kansalaisjärjestöt, jotka ovat olleet kiinnostuneita ja aktiivisia, kun olemme keskustelleet investointipankin ulkopuolisista, Euroopan unionin ulkopuolisista toimista. Komissio on tehnyt esityksen, joka on joka luo paremmat olosuhteet sille, että voidaan paremmin yhteensovittaa Euroopan unionin tavoitteet investointipankin toimintaan. Tämä kirjattakoon ensin. Nimittäin kun puhumme in, investointipankin rahoituspuolen ulko, Euroopan unionin ulkopuolisista toimista, niin totta kai on nähtävä ne myös Euroopan unionin poliittisten tavoitteiden valossa noilla alueilla. Toisin sanoen komission esitys ottaa tässä askeleen eteenpäin, jotta voidaan saattaa yksin investointipankin ja EUn tavoitteet. Toiseksi komission esityksessä luodaan myös huomattavasti paremmat olosuhteet sille, että voidaan yhteensovittaa eri toimielinten ja investointipankin päätöksentekoa. Kolmanneksi, komission esityksessä luoda johdonmukaisenkin perusta investointipankin työlle EUn ulkopuolella. Siellä on perustettu horisontaalisia korkean tason tavoitteita ja on myös täsmällisimmät suuntaviivat puitteet eri alueilla. Toisin sanoen, kun meillä on korkean tason tavoitteet, niin saadaan jo perusta sille, että investointipankki voi toimia johdonmukaisemmin ja systemaattisemmin EUn ulkopuolella. On sanottava, että Euroopan investointipankki on kerännyt paljon kokemusta, kun se on tehnyt työtä näillä alueilla. On erittäin tärkeää perustaa tälle, joka on jo saavutettu jatkotyö. Ilmastopankki on tehnyt myös omia esityksiä ja ehdotuksiaan. Ja nekin ovat erittäin tärkeää siellä meidän valiokunnassamme. Mutta on joitakin kysymyksiä, joita me ehkä voisimme miettiä, kun päätämme lopullisesta mietinnöstämme. Näistä asioista sanoisin sen verran, että neuvoston kanta on aika varovainen – Eli asiat pysykööt samalla tolalla kuin ovat nytkin olleet. Kuitenkin luonnon joitakin ehtoja komission esityksen mukaisesti, mutta ei kuitenkaan mentäisi kovin pitkälle niin, että muutettaisiin perusta investointipankin työssä. Ehkä pari merkittävämpää asioita on harkittava ennen kuin mietimme omaa kantaamme valiokunnassa ja parlamentissa. Ensinnäkin, mikä on Euroopan investointipankin yleinen tavoite? Haluammeko lisätä sen kantokykyä niin, että osana siinä olisi myös kehityspuoli? Tämä on nähtävissä Camden kertomuksessakin. Hän esittää, että välitarkastelusta mietitään, että sinne tulisi myös haara, joka yhteensovittaa eri lähestymistapaa kehitysyhteistyökysymyksiin. Tämä on yksi juttu. Halutaanko luoda parempi kyvykkyys investointipankissa kehittää tätä kehityspuolta. Euroopan parlamentti voisi miettiä toisenlaistakin näkemystä, että tulisi kokonaan investointipankista erillinen taho, tai sitten ei ollenkaan ajatellakaan näitä asioita nyt tässä vaiheessa. Kuitenkin sanoisin, että se on yksi tärkeimpiä asioita, joista on keskusteltava täällä. Toiseksi, enemmäsmäärät, joissa investointipankki toimii eri alueilla. On uusiakin maita tullut mukaan edunsaiksi. Enimmäismäärät ovat edelleen samat kuin ne on olleet tähänkin asti. Kun otetaan huomioon se, että joillakin alueilla pankin työ on ollut hyvin aktiivista ja 60 prosenttia on lähes jo enimmäismääristä saavutettu. Ellen, ellen, ennen tätä välitarkastelua, kun mukana uusiakin maita, niin tehtäkö selväksi, että näin tulee paljon vähemmän mahdollisuuksia pankille myös työskentellä tärkeillä alueilla, kuten naapurustossa, Euroopan unionin naapurialueilla. Vielä pari lisäkysymystä, jotka halusin teidän ottavan huomioon. Ensinnäkin Euroopan jopa historiallinen niin rooli, kun painopistealueita lyödä lukkoon. Komissio tekee hyvää yhteistyötä, mutta ehkä voisi olla, että voitaisiin lisätä ulkoisen hallinnon roolia, kun nyt olemme juuri sen luoneetkin. Se olisi mukana määrittelemässä tavoitteita. Euroopan parlamentinkin pitäisi olla kantamassa vastuuta – että se katsoisi, miten investointipankki on pärjännyt EUn ulkopuolisissa maissa. Toiseksi, jos haluamme selkeät tavoitteet asettaa investointipankille, niin sitten pitäisi selvittää myös se, miten ne tavoitteet lyödä lukkoon, miten niitä seurataan, niin että ne myös saavutetaan. Jos tässä yksityiskohtiin mennään, niin siinä tarvitaan luovia kysymyksiä. Vielä yksi juttu, joka liittyy, se on muuten tärkeää, liittyy yhteistyöhön muiden kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa. Tässä Euroopan investointipankki on tehnyt maailmanpankkien tahojen kanssa, joidenkin kansallisten kehitystahojen kanssa, muiden kaupallisten tai kaupallisten laitosten kanssa, jotka tekevät kehitysyhteistyötä tai pelkkää rahoitusta. Kamdesyn kertomuksessa on mielestäni aika hyvin esitetty, että meillä olisi sellainen mahdollisuus taho, että nämä eri laitokset ja, ja, ja tahot voisivat paremmin tietyssä maassa yhteensovita toimintaansa. Neuvosto käsittääkseni jättäisi tämän jatkoon. Mielestäni nyt voitaisiin aloittaa keskustelut jo. Ainakin määritellä puitteet tälle alustalle, foorumille, koska meillä on hyviä kokemuksia muuten investointipankissa jo kerätty, ainakin jollakin alueella, kun se on tehnyt yhteistyötä muiden rahoituslaitosten kanssa. Vielä yksi juttu, jota on myös mietittävä, investointipankin ja muiden tahojen lainojen sekoitus. Kun sekoitetaan eri lainoitusvälineitä, usein ne menestyvät paremmin ja investointipankki voisi olla aktiivisempikin sellaisissa maissa, jotka eivät luottoluokitukselta ole korkealla sijalla, siis köyhissä maissa sanottakoon. Ja nimenomaan tähän haluttaisiin päästä. Tästäkin on hyviä kokemuksia saatu mutta jos yksityiskohtiin mennään, niin huomataan, että paljon on vielä ratkaistava. Tämäkin pitäisi olla hyvin tärkeällä siellä, kun me mietimme näitä asioita. Läpinäkyvyys on yksi asia. Kansalaisjärjestöjen, edunsaajavaltion mahdollisuudet seurata investointipankin toimintaa ja niin edelleen ja niin päin pois. Selvää kohennusta on tapahtunut viime vuosina siinä, että kumppaniyrityksiä on poistettu listalta, koska ne lymyilevät veroparatiiseissa. Totta kai tässä on vielä mahdollisuuksia paljonkin lisätä läpinäkyvyyttä, seurattavuutta. Ja tässä pankki. valmas olisi siihen valmis ongelmitta. Eli, uh, not being äh, very Sitten lopuksi, vaikka nyt ihan tyhjentävä olekaan tärkeältä osilta, mutta halusin keskittyä kaikkien merkittävimpiin kysymyksiin, joista meidän on keskusteltava. Nimittäin tämä asia, joka liittyy siihen, että voitaisiin jatkaa mandaattia ja Euroopan investointipankissa on tähän asti ollut kahden miljardin rahasto, joka on ollut varauksessa. Nyt komissio haluaa vapauttaa nämä kaksi miljardia lainatakuina. Investointipankki voisi vielä paremmin toimia näillä uusilla varoilla. Esityksenä on keskittyä ja antaa investointipankille mahdollisuus rahoittaa ilmastonmuutosta – lieventäviin hankkeisiin. Siinä ei mitään selkeitä kattoja ole tietyillä alueilla. Jonkinlainen tasapaino kuitenkin pyritään alueiden kesken saavuttamaan. Mutta jos me suostumme vapauttamaan nämä lisätakuut, kuten minä esittäisin teille, niin sitten täytyy katsoa, miten niitä rahoitetaan tietyissä maissa. Haluammeko ottaa sinne mukaan jotain täydentäviä vaatimuksia, miten esimerkiksi Euroopan investointipankki rahoittaa Kiinassa tai Intiassa hankkeita. Haluammeko, että nämä maat hyväksyvät meidän kantamme Kööpenhaminan tai kaltaisilla tai muilla foorumeilla, kun ilmaston torju, ilmastonmuutosta torjumme, tai investointipankki voisi sitten toimia ilman näitä poliittisia näkökohtia. Niinpä puheenjohtaja, tässä tärkeimmät asiat, joista meidän on keskusteltava. Aika tiukka aikataulu. Se on myös Kobu Newsissa mainittu. Minä pyrin saamaan käsiin mietinnän lokakuun loppuun mennessä, sen viimeisellä viikolla sitä ennen. Meillä on useita valiokunta mukana tässä käsittelyssä. Henkilökohtaisesti minä teen kaikkeni jotta voidaan muiden valiokuntien jäsenten kanssa tätä koordinoida. Kuulemme muitakin sidosryhmiä, eli kun mietintö tulee valiokuntaan, niin äsken mainitsemani seikat pääosiltaan selkeänne ratkaisuneenkin useimmat tulevat mukaan. Totta kai jos pääsemme sopimuksen neuvoston kanssa, niin koko juttu voidaan hoitaa pois päiväjärjestyksestä tammikuun mennessä äänestyksen ja täysistunnossa. Jos tarvitaan lisäaikaa sovittelua varten, niin se pitäisi kyllä ensi vuoden alkukuukausina hoitaa. Että ensi kevääseen mennessä saataisiin ratkaisu niin, ettei sitten hankaloiteta investointipankin toimintaa Euroopan unionin ulkopuolella. Tämän esittäisin aikatauluksi ja meidän täytyy tehdä ihan kaikkemme, että päästään liukkaasti eteenpäin näissä asioissa, koska se on poliittisesti erittäin mielenkiintoinen monelle kollegalle. Kiitos. Très bien, merci monsieur le rapporteur. Kiitos paljon esittelijälle. Kukaan ei ole pyytänyt puheenvuoroa. Kyllä, Helga. Uh, for delivering uh, the speech. Kiitoksia alustuksesta ja kaikista tiedosta. Mielestäni on mielenkiintoinen kysymys, että mikä, minkälaista pitäisi olla keskuspankin tulevaisuuden investointipolitiikka ja mit, mikä on se soveltamisala ja missä määrin yhteisrahoitusta ja missä ei. Ja vielä se kysymys, että Ranskan ja Saksan välillä on tämä poliittinen asia, että pitääkö keskuspankkia säännellä poliittisesti vai ei. Käsittelettekö tätä hyvin poliittista kysymystä mietinnössä vai eikö se ole osa mietintöä vai onko tämä konflikti käsitelty? Investissement. Kyse siis Euroopan investointipankista, ei keskuspankista. Tämä on pieni sävyero. Demand. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Haluan kiittää esittelijää. Ja hänen jälkeensä ja hänen loistavan esityksensä jälkeen korostaa poliittista merkitystä mitkä panokset tässä nyt ovat kyseessä. Kuten hän ihan aiheellisesti muistutti, tämä viisaiden ryhmä, jota entinen pääjohtaja, FMin pääjohtaja Era Kamdesy veti, niin hän oli erittäin kohtelis ja tuli tänne valiokuntaan tekemään meille selkoa johtopäätöksistään ennen kuin julkisti ne suurelle yleisölle ja medialle. Ja Tässähän on poliittisesti monia tärkeitä näkökohtia tässä hankkeessa. Erityisesti mm, jos ajatellaan ajanjaksoa, kuten keskustelusta on käynyt ilmi, raha tulee käy yhä harvemmaksi ja harvinaisemmaksi ja kalliimmaksi. Minua ei yhtään hämmästyttäisi, että jos kolme toismielintä pääsee sopuun tai yhteenveton sovittelusta, niin silloin ruvetaan lypsämään tätä lypsylehmää, eli investointipankkia yhä enemmän ja enemmän yhteisön hankkeiden rahoittamiseksi. Eihän tässä ole sanottu missään työjärjestyksessä, että miten eh, Euroopan investointipankin lainoja jaetaan sisäisille ja ulkoisille hankkeille, mutta, mutta tämä on tämmöinen taustalla häilyvä suunnitelma tai rakennelma, tai ajatusrakennelma, EIPn tulevaisuutta ajatellen. Ja meidän täytyy pitää tämä aina tiukasti mielessä. Ja kuten edustaja Kalfin sanoi, toisaalta taas apu näille kehitysmaissa käynnistettäville hankkeille on jo monen kansainvälisen rahoituslaitoksen käynnissä olevissa hankkeissa todellisuutta. Tässä on kyse maanosista ja maanosien ö, alaosista. Meillä on hankekohtaisia toimielimiä, instituutioita ja ö, jos poliittisesti kaikki sujuu hyvin, niin pidetään uusi Eurovälimeri huippukokous, jossa käsiteltäisiin muun muassa Välimeren alueelle luotava pankkia. Tehdäänkö tästä päätös, mitkä kytkökset tällä uudella instrumentilla tulee olemaan esimerkiksi eip hen, Sekin, sitäkin pitää miettiä, tarkastella ja mitä, millä tavalla tullaan käyttämään hyvin hyviä instrumentteja, olemassa olevia rahoitusvälineitä ja laitoksia, ennen kun luodaan perustetaan uusia. Tässä on uusia mahdollisuuksia tarjoutumassa EIPlle tämän tämän, tämän myötä ja meidän täytyy myös muistaa, että mitä muita instituutioita, rahoituslaitoksia voitaisiin perustaa. Kuten Kalfin sanoi, meillä on myös tämä ehdollistamista, ehdollistu, ehdollistamisnäkymä, kun ajatellaan lainoja ja poliittista tilannetta. EUhan ei ole koskaan ollut mitenkään tehokas tässä, kun ajatellaan kehitys apua ja kuinka sitä rahoitetaan yhteisön budjetista, jos ajatellaan kaikkia sopimuksia. Me olemme aina laati, ajat, muistamme artiklat, jotka vain kiristävät ja jyrkentävät näiden lainaehtojen, lainaehtoja. Ja meidän täytyy muistaa, että tämä on käymässä yhä harvinaisemmin. Kun on kyse lainoista, niin poliittisesti tämä on vähän erilainen asia, koska eihän laina ole aina varsinaisesti apua on ihan legitiimiä ajatella, että jos annetaan laina, niin siihen sidotaan poliittiset ehdot, mutta virallisesti sitä ei kai kukaan halua sanoa, mutta epävirallisesti kaikki lienevät tästä sama yhtä mieltä. EIPn johtoelimet ovat siinä asemassa, että heidän sanansa painaa, heillä on ammattietiikka, käytännön kokemus, myös Maailmanpankilla on tästä oma näkemyksensä ja oma etiikkansa, eikä myöskään voi jättää tätä huomioimatta. Otin esille tässä muutaman asian, tärkeän tekijän muistaa ja korostaa sitä, kuinka tärkeää oli tämä viesti, jonka edustaja Kalfin meille välitti. Jos me nyt tuemme tätä ehdotusta, niin kyllä se saa vähän erityisen luonteen. Totean, että ole muita puheenvuoropyyntöjä. Voinen tulkita, että esittelijän linjaukset on hyväksytty. Haluaako, eh, haluaako pääjohtaja sanoa tähän väliin jotakin? I think, um... Mielestäni puheenjohtaja, mielestäni se mitä juuri sanoitte, mitä esittelijä sanoi, on tietysti hyvin tärkeää meille. Haluan muistuttaa valiokuntaa siitä, että se mitä investointipankki tekee EUn ulkopuolella on mandaatilla, että toimeenpanemme meille annetut suuntaviivat. Parlamentti ja neuvosto ne nyt antavat, joten tällä tavalla pidämme itseämme poliittisten suuntaviivojen tukijana. Ja tämä voisi olla alku vastauksena mainitsemaan ehdollisuuteen. Olet oikeassa, ei ole sama antaa tuki tai antaa laina mutta jos energiaturvallisuusprojektia EUlle tai ilmastonmuutoksprojektia rahoitetaan tai työllisyysolojen parantamiseen maihin niin, että siirtolaisvirrat kääntyisivät, nämä ovat tärkeitä politiikkatavoitteita ja ne ovat vastine ehdollisuudelle lainan, lainaamisen osa-alueella. Sen vuoksi pidän oikein hyvin siitä, että minua pidetään lipsilehmänä Tässä voidaan tehdä oikein hyvää työtä, koska budjetin antama takaus ei ole maksanut, ei maksa mitään EU-budjetille ja veronmaksajille. Ja saman aikaan pankki on voinut lainata suuria summia takuuseen perustuen, ottaa huomioon maariskit ja niin edelleen. Mielestäni tämä voimii hyvin. Eli tässä mielessä voidaan olla yksi budjetille koskien esittelijän ne hahmottelemia asioita. Ne ovat oikein asiaan osuvia. Olemme iloisia siitä, että tekin käsittelette näitä asioita ja mekin pidämme keskeisinä. Niin, että... Siis lyhyesti käsittelisin kutakin. Kehitysapukysymys on hyvin tärkeä. Voin vain toistaa sen, mitä viisaiden henkilöiden ryhmä sanoo raportissaan, että jos meitä pyydetään tekemään enemmän kehitysyhteistyössä, niin antakaa siihen määrärahat. Ja kyse on pelkästään ihmisresursseista, vaan myös, että päästään käyttämään takuita ja tukia, koska kehitystä ei muuten voi tukea. Tässä mielessä haluaisin painottaa sitä, että sana tehokkuus, joka tulee esille luonnoksessa esille, ei välttämättä meidän näkemyksen mukaan ole paras mahdollisuus, koska me mielestäni voimme osoittaa, että olemme niin tehokkaita, että kuten herra Kondisius sanoi, että joskus se on vaikuttavuuden kustannuksella, koska jos toimen määrärahoja puuttuu, niin emme voi saavuttaa niitä päämääriä, joita meillä on asetettu. Sitten enimmäismäärien osalta haluaisin vain sanoa, että investointipankki on pyrkinyt vastaamaan kriisin niin että etupainotetaan mandaatin toimenpiteitä viimeisten kahden vuoden aikana. Tämä on johtanut mm, siihen, että tulee kuilua siihen verrattuna, mikä lopussa on rahaa käytettävissä. Parlamentin roolista pidämme sitä oikein hyvänä todellakin. Sekä sitä, että asetetaan tulokset ja arvioidaan sitä vaikutusta, jota olemme siinä saavuttaneet. Saattaa olla vaikeus käytännössä, jos parlamentti haluaisi, niin kuin paperissa osittain sanotaan, että se osallistuisi toimeenpanoon, eikä se olisi parempi jättää meille. Ja sitten raportoimme sitten te arvioitte, että olemme tavoitteemme saavuttaneet. Sitten yhteistyö EIFn kanssa Yhteistyö kansainvälisten rahoituslaisten kanssa, siitä otamme mielellämme vastaan suuntaviivoja. Avoimuus ja sitten nämä rahoituskeskukset ulkomailla. Investointipankki on ottanut johtoaseman suurella verrattuna mihinkään muuhun laitokseen tällä alalla, niin joskus se johtaa vaikeuksiin, kun on yhteisrahoitusta muiden kanssa, koska jos emme sovella kaikki samoja standardeja, niin tietysti hyötyjä maat voivat pelata 11 vastaan, mikä ei ole kovin terveellinen tilanne. Mitä paremmin muut pääsevät, mitä nopeammin muut pääsevät samalla tasolle, sen parempi kaikille. Ilmastosta sitten ja kysymys maista, jotka pelaavat Kööpenhaminan sääntöjen mukaan tai eivät pelaa. Se on arkeluntoinen asia ja otan näkemyksen täysin huomioon ja raportoin siitä, mutta kiinnitän huomioon saman aikaan siihen, että kun ollaan Kiinan toimissa, niin ei sen vuoksi, että kiinalaiset tarvitsevat rahaa, vaan koska kiinalaiset tarvitsevat kahta asiaa, joita me tuomme muassamme. Toinen on tekninen asiantuntijuus. He sanovat sen meille. Me voimme auttaa heitä valitsemaan ne hankkeet, jotka todellakin ovat arvokkaita, eikä mitä tahansa mikä sujuu. He arvostavat kovasti tukea, jota heille annamme teknisen analyysin mielessä. Älkäämme unohtako, että tuomme EU-tekniikkaa muassa. Nämä kaksi elementtiä täytyy ottaa huomioon tasapainoisesti arviossamme. Kiitoksia. Kiitos paljon. Pääjohtaja komissio ei halua käyttää tästä puheenvuoroa. Onko näin? Esittelijä, haluatteko vielä tehdä loppuyhteenvedon? I think that uh, we shall have... Varmastikin saamme tästä mielenkiintoisen keskustelun jatkossa. Olen kovasti samaa mieltä herra Den Klunkin kanssa. Kyse on EUn politiikan vaikuttavuudesta ja EIPn roolista siinä. En tässä nyt puuttunut itse pankkitoimiin joita EIP harjoittaa. Sitten totta kai EPn rooli liittyy politiikan määrittämiseen sitten katsotaan tulosten perusteella, miten EIP on pystynyt panostamaan tavoitteiden saavuttamiseen. Olen aivan samaa mieltä sanomanne kanssa. Ja varmastikin voimme tästä jatkaa. Bien, merci, monsieur le rapporteur. Alors, en... Kiitos paljon esittelijälle. Sitten muutama sana aikataulusta teidän ehkä, vastaako teidän ehdotuksenne meidän ajatuksiamme eli? Eli tästä tehdään mietintöluonnos esittely 26. lokakuuta. Meidän täytyy ajatella ensi vuoden budjettia. Mä 4. marraskuuta määräaikatarkistusten jättämiselle ja toivottavasti voimme hyväksyä tämän ensimmäinen joulukuuta, ottaen huomioon sen, että kolme valiokuntaa, joiden pitää antaa meille lausunnot, AFET, EKON ja ja sisämarkkinat pitäisi päättää tästä lokakuun loppupuolen, loppupuolella pidettävissä kokouksissaan. Eli heidän täytyy noudattaa samaa aikataulua. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin mielestäni olemme käyneet esityslistan kaikki kohdat läpi. Te olette saaneet asiakirjat tästä kohdasta 24 tiedoksi saadut asiakirjat ja muistutan, että normaalisti meidän seuraavan kokouksemme on maratonkokous 28. 29. 30. syyskuuta on mahdollista. Päätämme tänä iltana koordinaattoreiden kokouksissa on mahdollista, että meillä olisi lisäkokous maanantai-iltana, ensi maanantaina Strasbourgissa, ensi maanantai-iltana täysistuntoviikon ensimmäisenä iltana. Tien päätämme siitä huomenna aamulla. Edustaja Haagnolilla, onko tässä kohdassa muut asiat jotakin sanottavaa? Käytännön kysymys teoriassa. Olisiko mahdollista tehdä tarkistuksia globalisaatiorahaston varojen mobilisointiin? Siellä on kolme lykättyä mietintöä Rouva Matteeralta. Olisin halukas kuulemaan, onko määräaikaa löyty lukkoon on tarkistuksella, tietysti niin ei. Olisi kiva tietää. Tällä, het- tällä hetkellä siitä ei ole päätetty mitään. Me kerromme siitä heti, kun olemme päättäneet jotain. Kiitos kaikille. Kokous on päättynyt. Koordinaattorit jäävät tänne. Kokous päättyy. Koordinaattorit jäävät tänne suljetuin ovin. Jäävät saliin. Että voimme vartitunnin ajan käyttää hyväksemme tulkkeja.